Good afternoon. Hyvää iltapäivää, kollegat. Me jatkamme istuntoa. Eilisen kokouksen pöytäkirja on saatavilla, jos on kommentteja. Ja, mutta näin ei näytä olevan, joten pöytäkirja on hyväksytty. Paljon kiitoksia. Meillä on kaksi keskustelua budjetista nyt iltapäivällä. Ensimmäinen